yhtenäväisyyksiä, mitä kantoihin tulee, mutta sitten on myös kysymyksiä, joista me olemme vain puhuneet, mutta me emme ole tehneet kovinkaan paljon. Ja tämä koskee lähinnä taloudellisia kysymyksiä. Kiina on poliittinen, ulkopoliittinen, sotilaallinen mahti. Se on johtaja myös taloudellisissa kysymyksissä, joten ei voida sanoa, että Kiina olisi kehittyvä maa. Kyllä monessa suhteessa se on, mutta jos otetaan huomioon se valta, jota sillä on maailmantaloudessa, niin meillä on syytä olettaa vastavuoroisuutta. Sitä EU odottaa Kiinalle. Strategista kumppanuutta, joka perustuu vastavuoroisuuteen, ennen kaikkea kun puhutaan markkinoille pääsystä. Euroopan neuvosto pyysi myös komissiolta konkreettisia ehdotuksia liittyen siihen, miten me voisin parantaa suhteitamme eh, taloudellisesti Kiinaan. Me työstämme tätä tällä hetkellä. Me olemme vallistelleet sääntöjä koskien valtion tukia ja kuten tiedätte, meillä on erittäin tiukat valtion tukisäännöt, kun puhutaan EUn sisäisistä yrityskaupoista, mutta nämä eivät koske kolmasia maita ja tämä on ongelmallista. Me haluamme taata, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet että on kilpailua, mutta ei epäoikeudenmukaista kilpailua. Joten meidän täytyy taata, että meidän sisämarkkinat ovat avoinna kaikille, mutta ne ovat oikeudenmukaiset kaikille. Me ei voi sallia epäoikeudenmukaista kilpailua Euroopassa. Niin kuin herra Tuskin aikaisemmin mainitsi, me yritämme saada päätöksen investointisopimuksemme vuoden, vuoteen 2020 mennessä. Tämä on erittäin tärkeää. Tätä kautta investoinnit helpottuvat molemmin puolin. Ja me oletamme, että Kiina hyväksyy geografisen indikaattorisopimuksen. Hyvät jäsenet, kuten sanoin, me olemme strategisia kumppaneita, me teemme hyvin läheistä yhteistyötä monilla poliittisilla aloilla, mutta ennen kaikkea taloudellinen yhteistyö on kysymys, jossa me tarvitsemme parannuksia jotta me voimme saada ähm, oikeudenmukaisuutta ja jotta äh, sitten yrityksetkin ovat äh, tai samalla tasolla. Kiitos. I agree. Olen samaa mieltä. Ja vielä äh, loppusanat neuvoston puheenjohtaja Herra Tusk. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Pari kommenttia. Ensinnäkin ihan selveyden syyksi, selveyden vuoksi, tämä ei ollut viimeinen Eurooppa-neuvosto. Me todennäköisesti tapaamme vielä huhtikuussa ja keskustelemme Brexitistä. Ja Lisäksi 9.5. Sibiussa tapaamme myöskin ja keskustelemme siellä meidän EUn pitkän aikavälin strategiastamme. Se on epävirallinen kokous, mutta kuitenkin siinä keskustellaan hyvin tärkeistä asioista myöskin. Sitten edustaja Farage, te esititte hyvin tunteellisia argumentteja toisen toista kansanäänestystä vastaan. Mutta toinen kansanäänestys tapahtui 20, 2016 vuonna, koska ensimmäinen toteutettiin vuonna 1975. Ja silloin suuri enemmistö Briteistä päättivät, että UK paikka oli Euroopan yhteisössä. te ajattelitte kolme vuotta sitten, että olisi mahdollista järjestää kansanäänestys, jotta voitaisiin hylätä tämä aikaisempi kansanäänestys. Eli pitää olla johdonmukainen myös tänä päivänä. Thank you very much, Mr. President. Kiitokset. Keskustelu päättyy. Euh, Arvon kollegat, me jatkamme nyt esityslistan mukaisesti, jossa kyseessä on liikkuvuuspaketti. Ensinnä Rova Kyllösen mietintö maantieliikenteellä on työntekijöiden lähettämistä työhön

liikkuvuuspaketti 1 on yhtenäinen paketti. Siinä on otettu huomioon kapotaasi, ajo- ja lepoajat ja niin edelleen. Ja me olemme kaikki viime viikkoina ja päivinä huomanneet, että tästä tämä on poliittisesti aika vaikea kysymys ja tämä koskee tietysti hyvin läheisesti Euroopan unionin sisämarkkinoita. Minun asiakirjassani käsiteltiin ajo- ja lepoaikoja ja tässä yritetään parantaa kuljettajien työolosuhteita. Ja tässä ei ole niinkään kysymys päivittäisistä ajo- ja lepoajoista. Se on, käsitellään eri asiakirjasta, sitä ei käsitellä tässä, vaan tässä on enemmänkin eh, lepoajoista mm, öisin ja viikonloppuisin. Ja kaikkein tärkein kysymys on, että missä kuljettaja lepää viikonloppuna. Me olemme nähneet, että monin teesien varsilla sitten nämä kuljettajat parkkeeraavat siellä, ei ole mitään saniteettitiloja muun muassa, ja tästä puhutaan myös mietinnössä. Tässä Luxemburgissa on päätetty, että nyt viikonloppulepoa ei enää voi viettää itse rekka-autossa, mutta tässä nyt kuitenkin on päätynyt tällaiseen ylimenokauteen. Sitten toinen elementti, mitä tässä asiakirjassa on, että koska kuljettaja pääsee kotiinsa. Me emme halua mitään nomadikuljettajia, jotka sitten ovat yli neljä viikkoa pois kotoa heidän täytyy välillä päästä kotiin ja työnantajan pitää taata sen. Eli maksimiaika tässä on neljä viikkoa. Ja sitten tämä viikonloppulepo sitten aika voidaan pit- myös pitää parkkipaikalla, jossa on sitten riittävät muun muassa saniteetti. No sitten bussin kuljettajat. Te tiedätte, rouva puhemies, meillä bussin kuljettajilla on hieman enemmän joustavuuden tarvetta. Ei tässä nyt 60 tuntia töitä, niin kuin täällä on ehdotettu, vaan tarvitaan enemmän joustavuutta, kun puhutaan tällaisesta niin tuosta 12 päivän säännöstä. Ja sitten tärkeä kysymys on myös toimeenpano. Ja ensimmäinen ensimmäistä otetaan käyttöön siis tämä niin kutsuttu uusi ajopiirturi. Ja tämä on kysymys, jota täytyy todellakin käsitellä. Ja puhemies, aivan lopuksi kapotaasista muutama sana. Meidän täytyy katsoa, että meillä ei ole liian tiukkaa lainsäädäntöä, koska silloin sisämarkkinoiden joustavuus kärsii. Tällä hetkellä meillä on liian vähän kuljettajia. Tarvitsemme 50 000 lisää kuljettajia. ja tähän tarvitaan nyt todellakin joustavuutta. ja tähän tarvitaan tietysti myös riittävät työolosuhteet. Kiitos. à monsieur Ertug. Seuraava puhuja, äh, herra Ertuk, neljä minuuttia. Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte... Kiitos rouva puhemies, arvoisat kollegat. Ensin haluaisin jatkaa siitä, mm, mihin kollegat lopettavat, nimittäin se, että eurooppalaisilla moottoriteillä meillä on sellainen tilanne, jota ei enää voida hyväksyä. Sitä ei voida hyväksyä maiden näkökulmasta, joilla on infrastruktuuriongelmia, mutta sitä ei voida myöskään hyväksyä kuljettajien näkökulmasta. Kuljettajat ovat kaukana perheistään, kaukana kotimaistaan ja tämä tietysti sitten liittyy myös siihen, että tämä ammatti ei ole enää niin puolensa vetävä. Ei aina ole kysymys rahasta. Jos katsotaan tässä palkkoja, ennen kaikkea Kaakkois-Euroopassa, niin siellä ne saattavat ehkä olla hieman korkeammat, mutta silti puuttuu halukkaita. Mutta tämä johtuu huonosta työolosuhteista. Jos nyt ajaa kolme kuukautta ja sitten voi olla kuukauden kotona ja sitten on taas kolme kuukautta reissussa, niin joskus sitten ei enää huvita tehdä sitä työtä. Ja siksi on aivan oikein, mitä Komissio teki nimittäin teki tämän liikkuvuuspaketti ykkösen. Haluan tässä vielä sanoa, niin kuin edelliset puhujatkin sanoivat, että saamme sektorin aikaiseksi, jossa pidetään sisämarkkinat yllä, mutta samanaikaisesti ne jotka ovat bisnesmaissa rakentaneet vain sosiaalisen polkumyynnin varaan, että heiltä vedetään pohja pois. Viime vuoden heinäkuussa me äänestimme täällä ja kaikki kolme mietintöä hylättyyn ja siitä on nyt kulunut lähes vuosi, hyvät kollegat. Ja me olemme toki keskustelleet tästä asiasta. Ryhmärajat ylittävästi olemme keskustelleet ja olemme jättäneet kompromissiehdotuksia. Tietysti kompromissit ovat sellaisia, jotka ei voi tyydyttää kaikkia, mutta siksihän se onkin kompromissi. Ja siksi olikin niin hyvä, että kolmannen joulukuuta jälkeen, niin kun oli tämä yleinen lähestymistapa neuvostossa, että sen jälkeen meillä oli vielä mahdollisuus pohjautua siihen, keskustella ja löytää ratkaisuja. Näitä ratkaisuja me teimme ja nyt sitten eri temppujen avulla täällä nyt yritetään sitten kyseenalaistaa nämä kompromissit. Se nyt vaan on tämän hetken tiellä. Mutta me tarvitsemme Eh, tätä lainsäädäntöä. Sadat tuhannet kuljettajat odottavat tätä lainsäädäntöä. Myös yrittäjät, vakavasti otettavat yrittäjät odottavat myös tätä uutta lainsäädäntöä. Mitä tapahtuisi, jos ei olisi tällaista lainsäädäntöä? Sitten meillä oli tämmöinen villi länsi, jossa oli paljon, olisi paljon harmaita alueita. eri jäsenvaltiot tulevat sitten yksipuolisesti ryhtymään toimiin. Siksi me vielä kerran pyydämme, että te tukisitte näitä kompromisseja. No mitä sitten minun asiakirjassani on? Me olemme yrittäneet puuttua tämänhetkisen lainsäädännön heikkoihin kohti. Eli seitsemän päivän sisällä kolme kuljetusta olemme yrittää halunneet muuttaa tätä, koska se ei ole ollut mahdollista eh, valvoa tätä kaikkea. Me olemme saaneet ratkaisun aikaiseksi, jonka myös Itä-Euroopan maat ovat hyväksyneet. Eli summa summarum, tämä on hyvä lähtökohta ja se pitäisi saattaa myönteiseen päätökseen. Kiitos. Kiitokset. Sosiaaliasian valiokunnan nimissä herra Bach, minuutti. Äh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää äh, muita, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Mielestäni me olemme saaneet hyvän mietinnön aikaisesti. Valitettavasti kuitenkin olemme joutuneet panttivangeiksi. En halua tässä nyt mennä sisältöihin sen enempää. Kollegat Kyllönen, Wim van de Kamp ja Ertug ovat nostaneet tässä sisältökysymyksiä esille. No, haluammeko tätä, haluammeko, että tämä paketti kuolee? Mielestäni se olisi vastuutonta. Ja sitten nämä olosuhteet, joita kuvailtiin taukopaikoilla, katojen varsilla, se on vastuutonta postilaatikko firmat ja se, että ne pystyvät vielä toimimaan ja kiertämään sääntöjä ja harjoittamaan epäreilua kilpailua. Ja sitten kevyet hyötyajoneuvot. Tämäkin väärinkäyttökohta täytyisi poistaa. Meidän täytyy ensi viikolla olla vastuullisia niin, että me saamme järjestystä aikaiseksi teille ja että näillä työntekijöillä olisi paremmat työolosuhteet. Kiitos. Kiitokset Roola Läpäjova. Minuutti sosiaalisen valiokunnasta niin ikään. Kiitos. Tämä päivä on minulle suuri pettymys. Me odottimme päivältä tärkeää päätöstä Euroopan talouden kannalta. Me menetimme kuitenkin mahdollisuuden toimia vastuun, vastuullisesti poliittikkoina. Kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta, kuljetusta ja liikenteen olosuhteiden parantamisesta ja erityisesti kuljettajien tilannetta säätelevän vaillinaisen lainsäädännön parantamisesta – meidän on, olisi toimittava aivan toisella tavoin ja nyt me menetämme tämän mahdollisuuden. Me, otat, mahdollisuuden. me otamme ikään kuin takapakkia. Niin kuin tiedätte, kuljetuskysymykset ovat välttämättömiä. Tarvitaan selkeät säännöt, jotta kaikki toimii jouhevasti ja siksi peräsimme kompromissiratkaisua. Tätä pyrimme edistämään viime viikolla. Tämä on suoranainen velvollisuus meille. Tästä syystä meidät on tänne valittu. Ja seuraavaksi komissaariosta herra Vela. Blue card, madame, la... ah, hetkinen vielä, on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö te sen? Heute kritisiert haben. Wir haben maanantaina me saimme 1600 tarkistusta. Meillä oli kaksi tuntia aikaa reagoida siihen, koska uusien tarkistusten jättöaika oli jo mennyt. En 15 vuoden aikana ole ikinä kokenut mitään tällaista. Se on epädemokraattista. No, entäs sitten ensi viikolla? Me haluamme yhdessä löytää kompromisseja mutta varjoesittelijät eivät ole tässä lainkaan mukana ja siksi on hyvä, että emme tee päätöstä tänään. Minä en halua kahdessa tunnissa lukea 1600 tarkistusta ja reagoida siihen. Se on epädemokraattista ja se ei sovi tähän parlamenttiin. Pane kolego, Ensinnäkin odotimme paljon yksinkertaisempaa ja lyhyempää äänestystä erityisesti eh, kuljettajia ajatellen. Tilanne nimittäin jatkuu epävakaana ja epävarmana. Emmekä me missään tapauksessa eh, halua tätä jättää. Me teemme työtä vaikka koko yö, jos, se tar- jos tarve sitä vaatii. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on eh, komissiolla. Herra Vella, olkaa hyvä. On aivan selvää, että liikkuvuuspaketti on yksi Euroopan komission painopistealueesta. Se on ollut sitä ja, ja se on sitä jatkossakin. Bukarestissa järjestetään äh, epävirallinen äh, kuljetusalan äh, huippukokous ja siinä yhteydessä luonnollisesti törmätään myöskin liikkuvuuspaketin päätöksiin. Tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja myöskin äh, sisämarkkinoiden toimintaa. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa sääntöjä ei ole vielä äh, sovitettu yhteen emmekä liio sitä, ettei valvonta ole vielä tarpeeksi korkealla tasolla. To thank you for your efforts. Olemme tehneet työtä pitkään ja haluan kestää, kiittää kaikkia keskusteluun ja työhön osallistuneita Rova Kyllöstä ja muita. <coughs> From Kaikkien panos on ollut äärimmäisen tärkeä tässä prosessissa. A marathon rather. No, tästä nyt näyttää tulevan ennemminkin maraton kuin sprintti ehdotuksia ollut kaikenlaisia ja sen vuoksi oli väistämätöntä, että tämä prosessi on pitkä. Yleinen lähestymistapa neuvostossa 3. joulukuuta viime vuonna yhdessä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa me olemme lähellä hyvää kompromissia liittyen maantieliikenteeseen. Maantiesektori tarvitsee nyt läpimurron sekä äh, yritykset että kuljettajat tarvitsevat kunnon äh, säännöt. Sektori ei voi odottaa kauempaa. Nopea sopimus parlamentissa osoittaa, että tämä talo on sitoutunut näihin äh, tämän sektorin kohtaamiin haasteisiin. Parlamentin intensiivinen työ antoi meidän, meille mahdollisuuden saada kohtuullisen ristiriidattomia ratkaisuja tiettyihin asioihin, kuten esimerkiksi kansallisten viranomaisten vahvistettu yhteistyö, postilaatikoyritysten estäminen, älypiirturit, rahtikirjojen lähettäminen sekä myös säännöt kevyille hyötyajoneuvoille. Tämä antoi mahdollisuuden Euroopan parlamentille keskittyä viimeisiin keskusteluihin auki olevista asioista, nimittäin säännöt kapotaasista, ajo- ja lepoajat ja sitten lopuksi myös yhtä tärkeänä Lex Specialis äh, lähetettyjen työntekijöiden asemasta maantieliikenteessä. Meidän äh, Näkemyksemme mukaan kompromissitarkistukset ovat tasapainoisia ja kohtaavat komission ehdotukset. Parempi lainsäädännön täytäntöönpano, paremmat työolosuhteet, vähemmän hallinnollista taakkaa sekä digitalisoinnin hyödyntäminen. Tässä vaiheessa komissio on keskustelee asiasta ja pyrkii saamaan aikaan sopimuksen näistä prioriteettiasioista. Voimme tukea kaikkia tarkistuksia, jotka ylläpitävät tasapainon liikennepalveluiden tarjoamisen, parempien työolosuhtien ja vähemmän hallinnollisen taakan välillä. Nyt muutama erityinen asia. Aloitan Lex Specialiksesta, työntekijöiden lähettämisestä kun yleinen työntekijöiden lähettämisdirektiivi tarkistettiin, siinä sitouduttiin selkeästi siihen, että hyväksytään erityissäännöt maantieliikenteelle. Niin kutsuttu jaettu malli jaetulle direktiiville on hyvä tasapaino työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien suojelemiselle sekä yritysten mahdollisuudet tarjota rajat ylittäviä palveluita. Esittelijä tuki tätä ja oli hyvin samankaltainen kuin yleinen suuntautuminen, mikä hyväksyttiin neuvostossa. Sen lisäksi Haluamme, että säännöt ovat mahdollisimman yksinkertaisia täytäntöönpanna sekä valvoa digitaalisin keinoin. Me uskomme, että tämä lähestymistapa, jota edustaja Kyllönen tukee, täyttää nämä tavoitteet. Nyt sitten ajo- ja lepoajat. Tämä on arkaluontoinen asia joka liittyy nimenomaan työolosuhteisiin ja maantieturvallisuuteen. Komission näkemyksen mukaan kuljettajan täytyy voida pitää pitkä viikoittainen leponsa joko kotona perheensä luona tai mukavassa paikassa, ei rekan hytissä. Sen lisäksi kuljettajilla täytyy olla myös turvalliset ja hyvät lepopaikat. Sen vuoksi meidän täytyy varmistaa tällaisten lepopaikkojen tarjonta. Komissio aktiivisesti tukee turvallisten ja hyvien parkkipaikkojen rakentamista EU-budjetin tuella. Voin vakuuttaa teille, että komissio vahvistaa ponnisteluitaan myös EUn rahoituksen kautta, verkkojen Eurooppa-välineen kautta. Liikennesektorilla oli hyvin selkeä viesti viime viikkojen aikana. Tietyt ajo- ja leposäännöt eh, eivät saa koskea linja-auton kuljettajia. Me olemme kuulleet viestin ja eh, olemme valmiit aloittamaan välittömättömästi eh, näiden sääntöjen arvioimisen myös linja-auton kuljettajille, mikäli parlamentti sitä pyytää. Muuten meidän tavoitteemme ovat samat, eli parannamme kuljettajien työolosuhteita ja työturvallisuutta. Lopuksi vielä se, miten, millainen on pääsy markkinoille ja ammattiin. Kapotaasissa olen iloinen siitä, että esittelijä pitää kiinni siitä, että tietyn ajanjakson aikana on rajoittamaton toimien määrä, kuten komissio ehdotti kabotaasi cooling off jakso ja rekan paluu yrityksen jäsenvaltioon on ollut hyvin intensiivisen keskustelun kohteena. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino se velvollisuus, että rekan täytyy palata yrityksensä lähtömaahan liittyy yrityskriteereihin, samoin kuin uusiin sääntöihin, että kuljettajien on palattava kotimaahansa säännöllisin väliajoin. Puhemies, arvon parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, odotan mielenkiinnolla keskustelua. Miettikää tarkasti ja eri kriteerien linkkejä tässä liikkuvuuspaketissa. Vetoan kaikkiin, että olisitte rakentavia ja keskittyisitte rakent- ratkaisuihin, jotka olisivat sovellettavissa koko kuljetussektoriin ja sitä kautta auttaisi myös Euroopan taloutta. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeää tulevaisuuden työlle. Kiitokset huomiostanne. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Seuraavaksi edustaja Lope Fontanier, yksi minuutti, olkaa hyvä. En primer lugar quisiera manifestar mi tristeza al no haberse alcanzado un acuerdo. Ensin haluaisin esittää pahoittelun sen vuoksi, että emme ole saaneet aikaan sopimusta. Ja todellakin täytyy ottaa huomioon ne realiteetit, jotka vallitsevat liikennealalla koko, koko Euroopan alueella, niin eli alueella ja meidän, ja, ja me, me ja meidän täytyy pyrkiä, tietenkin on tärkeää, on puolustaa työntekijöitä ja, ja taata heidän turvallisuutensa. Kaikki me haluamme sitä, ja, mutta meidän, meidän, meidän täytyy pyrkiä Eh, käyttämään sellaisia juridisia in, instrumentteja, jotka, jotka eh, välttämään protektionismia ja meidän eh, tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksessa täytyy, täytyy muistaa se, että liikkuvuuden, henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus ovat Euroopan unionin perusrakennuskiviä ja meidän ja ja meidän täytyy muistaa myöskin, että taloudelliset ja sosiaaliset seikat, ja me emme saa luoda mark- sisämarkkinoiden esteitä Eh, koska eh, eh, tämä on meidän tavoite. Kiitoksia. Nyt seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä kansanpuolue, edustaja Deli, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Rahtimarkkinat ja palveluiden tarjoamien vapaus on jotakin, mikä on ajanut Euroopan taloutta eteenpäin. Nyt valitettavasti tietyt maat ryhtyvät kansallisiin toimiin, jotka ovat luoneet kuilun eurooppalaisten liikennemarkkinoiden sisälle. Komissio ei ole saanut aikaan juurikaan parennusta. Se on jakanut itse asiassa keskeisen Euroopan ja syrjäisemmän Euroopan maat kahteen kastiin. Meillä oli arun perin yhdeksän vastaan ja niin kaksi tyhjää äänestyksessä neuvostossa ja silti asia ajettiin eteenpäin. Nyt on parlamentin vuoro. Puhumme eurooppalaisista arvoista, mutta samaan aikaan yksi Euroopan unionin pilareista, nimittäin se, että palvelun tarjoamisen tulee olla vapaata ja sisämarkkinoiden vapaita, ovat nyt vaarassa, jos tätä päätöstä ajetaan läpi. Jos tämä toimii tällä tavoin tieliikenteessä, me emme voi onnistua. Kaiken kaikkiaan eurooppalaisilla markkinoilla kansalaiset joutuvat maksamaan tästä lopulta laskun. Meidän pitäisi palata neuvotteluihin, löytää todellinen kompromissi ja meidän pitäisi antaa aikaa nyt mutta miten tällaista ei ole tapahtunut? Nyt on aivan liian myöhäistä. Nyt Euroopan parlamentin eh, lainsäädäntökausi on päättynyt tai päättymässä ja poliittiset ryhmät ovat täysin jakautuneet, emme pysty neuvottelemaan asiasta ja meillä on yli tuhat tarkistusta. Onko nyt mahdollista päästä tällaisissa olosuhteissa mihinkään tulokseen? Me olemme vuosia ja vuosia tehneet tätä työtä. Meidän täytyy lykätä tämä asia nyt tulevalle parlamentille. On parempaa, että meillä ei ole minkäänlaista sopimusta kuin se, että sopimus on huono. Kiitoksia. Pyytäisin kunnioittamaan puheaikoja. Meillä on hyvin paljon puhujia. Edustaja Ajala Sender SND-ryhmästä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Todellakin eh, valitan, että komission jäsen ei ole täällä keskustelussa. Olisin toivonut, että olen olen Varja Esiteläisin kiittää Kyllöstä erinomaisesta työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä kaikkien muiden kollegoiden kanssa. Ja pyrkimyksenä tietenkin ollut e, valvonnan e, tiukentamista ja, jotta, ja, ja, ja nimenomaan, jotta saataisiin e, älypiirturit käyttöön vuonna 2022 ja, ja myöskin halutaan välttää protektionismista. Ja, ja todellakin meidän täytyy muistaa se, että kuljettaja ei ole syyllinen mihinkään ja meidän täytyy mahdollistaa se, että tarkastukset suoritetaan sellaisella tavalla, että ne, ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta ja koska täytyy muistaa myös se, että paperidokumenttien käyttö on kuljettajalle hankalaa ja me, ja, ja me, me olemme myös vastaan sitä, niitä sääntöjä, e, joilla pyritään, pyritään palauttamaan rekka kotimaahan samalla kun kuljettaja, sitä emme pidä. Tämä, tämä koski erityisesti portugalilaisiin ja e, espanjalaisiin työn. Paljon kiitoksia edustaja Siili, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin kiittää puhemies Tajania. Hän puhui Euroopan parlamentin kuvasta eilen illalla. Me emme voi tällä tavoin e, lakia säätää Euroopan parlamentti näyttäisi vain korvaavan määräenemmistön neuvostossa tällaisessa tapauksessa palvelemaan komissiota. Politiikka on myöskin kompromisseja. Vuosi sitten TRAN-valiokunta onnistui tässä kompromississa, mutta täysistunnossa se vesittyi ja minkälaisia mahdollisuuksia parlamentissa ei vaikuttanut olevan toimia vastuullisesti tällä lainsäädäntökaudella kun tarkastelemme, mikä on tilanne ollut parlamentissa tämän liikkuvuuspaketin kohdalla, ryhmät ovat niin jakautuneet ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, että suurimmallakaan ryhmillä ei ole minkäänlaista kantaa. Ja ryhmät eivät halua ottaa kantaa pakettiin. Ja vaikka ensi kuussa jatkamme samalla tavalla, ja jos me äänestämme joistakin osista, täällä parlamentti pohdistetaan, mitä tämä tarkoittaa kansalaisten kannalta. Uhraammeko me nyt sisämarkkinat joidenkin kansallisten tarpeiden vuoksi, että ihmiset saisivat itsensä uudelleen valittua. Tällaista me emme kyllä halua nähdä. Kiitoksia. Edustaja Bilbao Barandika, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äh, liikenteen hyvä toimivuus on kilpailukyvyn odellinen asia. Tämä liikennepaketti on äh, sirpaloitumisen ongelmien tärkeä ratkaisu ja se, ja se myöskin vähentää äh, maantieliikenteen toimijoiden epätasa-arvoa. Yhteiset säännöt, joilla pyritään ratkaisemaan nämä ongelmat, ovat tehneet ja pahemmiksi es, es, esittelijöiden kompromissit kolme mietintöön. Me ehdotamme eh, työntekijöiden tilannetta, ne parantavat tieturvallisuutta ja liikenteen tehokkuutta ja ne parantavat digitaalista lähitulevaisuutta ja, ja se parantaa meidän kaikkien elämämme. Ja tässä ei nyt, täytyy muistaa se, että paras voi olla hyvän vihollinen ja pyritään optimaaliseen kompromissiin ja Tämä ja, ja, ra, va, ja ihan vaalit mielessä tämä vastustaminen on huono asia. Meidän täytyy ajatella, mitä kansalaiset äh, näkevät, ja meidän täytyy mennä siltä pohjalta eteenpäin, mikä on kompromissi tällä hetkellä. No, mm, no. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia vihreistä. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, äh, nyt jo vuosi, kuukausien ajan me olemme tehneet työtä, että voisimme parantaa palkansaajien ja työntekijöiden asemaa liikennesektorilla kuukausia. Nämä työntekijät ovat olleet panttivankina, koska eräät omien maidensa intressien vuoksi näin toimivat. Me puhumme miehistä naisista, jotka tekevät välillä hyvin pitkiä työrupeamia, jotka ovat rankkoja näkemättä perhettään, joutuvat nukkumaan parkkipaikoilla, huonoissa olosuhteissa ja eräät haluaisivat, että he nukkuisivat jopa ajoneuvonsa nupissa. Sektorin järjestävä polkumyynti käyttää heitä aivan uupumukseen asti hyväkseen, ja tällä on hirvittäviä seuraamuksia tieliikenneturvallisuudelle. Väsynyt kuljettaja on teillä uhkana itselleen ja lastilleen, mutta myöskin kaikille muille tien käyttäjille. Meidän täytyy kieltäytyä täällä parlamentissa hyväksymästä sitä, että sektorin työntekijöitä käytetään hyväkseen. Hyväksi komissiohan tätä on ajanut ja erää täällä salissakin. Meidän täytyy tehdä nyt lainsäädäntöä, joka ei ole minkäänlaista modernia orja työtä teillämme. Meidän täytyy taata ihmisarvoiset työolosuhteet kaikille Euroopan unionin sisällä. Me emme halua mitään toisen luokan työntekijöitä ja siksi me jatkamme taisteluamme jotta lähetettyjen työntekijöiden periaatteet koskisivat kaikkia, eivätkä valikoiden tiettyjä ryhmiä. Me emme halua uupuneita kuljettajia teillemme. Tämä on uhka ihmisten hengelle ja siksi me toimimme. Meidän täytyy myöskin kieltää se, että päivittäinen lepo vietetään ajoneuvon nupissa. Me emme halua enää tällaista, emmekä halua tyhjänä kulkevia rekka-autoja teillemme, siksi me taistelemme kabotaasin säätelyn puolesta. Hyvät kollegat, Euroopan unionin täytyy täyttää lupauksensa. Kaikki haluavat äh, tätä. Meidän täytyy nyt toimia. Me haluamme, että ihmiset kantavat vastuunsa. Kaikkien täytyy tehdä oma osansa. Meidän täytyy katsoa maiden vastuuta. Meidän tehtävämme on täällä taata se, että eurooppalainen säätely tulee oikein toimeenpannuksi. Kiitoksia, rouva puhemies. Voimme. qe puolesta edustaja González Peñas, yksi minuutti, olkaa hyvä. No Kiitos puhemies. Eh, eh, kuljettajien raat, olosuhteet ja dum, sosiaalinen dumppaus eh, tällä, tällä hetkellä, tällä hetkellä Eh, joka koskee toiseen jäsenmaahan sisä, sisä, lähetettyjen työntekijöiden tilannetta. Ja, ja konservatiivit ovat sitä mieltä, että, että ähm, voidaan maksaa vähemmän espanjalaiselle kuljettajalle, kun hän ajaa Espanjan ulkopuolella kuin Espanjassa. Ja me, me tarvitsemme reilut säännöt jotka mahdollistavat sen, että kuljettajat nukkuvat sängyissä kunnollisissa olosuhteissa, kun heillä on, heillä on vapaata, ja että he voivat kahden viikon välein päästä kotiinsa, ja että älypiirtureita otetaan käyttöön, ja, ja myöskin silloin, kun lähe, ei, päästään eroon siitä, että kuljettajille maksetaan vähemmän kuin ne lähetetään toiseen maahan, ja tämä on myöskin turvallisuuskysymys. Kiitoksia EFDDstä. Edustaja Damato, yksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia. Liikennesektorilla meidän täytyy toimia merkittävällä tavalla ja nopeasti. Sellainen e, järjestelmä, joka nykyään meillä on voimassa, luo orjatyötä ympäri Eurooppaa. Ihmiset joutuvat e, viettämään taukonsa, lepäämään, nukkumaan, syömään ajoneuvon sisällä, eivätkä he pääse tapaamaan kotiin rakkaitaan. Tämä aiheuttaa myöskin kilpailun Ihmiset eivät voi kilpailla samoin ehdoin ja joudutaan taistelemaan ulkoistamista vastaan. Meidän täytyy puuttua tähän, kuten myöskin polku myyntiin. Me tarvitsemme sosiaalisia standardeja. Nyt on tarpeen tasapainottaa tilannetta. Meidän vastuumme tämän lainsäädäntökäynnön aikana, tämän parlamentin aikana on toimia. Nyt lopultakin me tapaamme Transvaliokunnassa ensi viikolla ja meidän pitäisi antaa säännöt, sosiaalinen suojelu meidän kuljettajillemme. Kiitoksia. Edustaja Meijer, ENF-ryhmästä puolet. Yksi minuutti, olkaa hyvä. <laughs> frau präsidentin! kiitos puhemies. olkaa nyt rehellisiä tuolla ulkona oleville ihmisille. aika on liian lyhyt ja tiukka niin, että me voisimme käyttää sitä nyt helinä. Sanokaa mieluummin, että liikkuvuuspaketti ykköstä ei enää tällä kaudella päätetä. Se on surullista. Se on surullista hyvin monille rekkakuskeille koko Euroopassa, koska mikä tilanne on? Hyvinkään paljon muutosta ei ole tullut äh, siihen pakettiin, josta äänestettiin vuosi sitten. Ja tällä me itse asiassa olemme saavuttaneet ihan muuta kuin halusimme, nimittäin rekkakuskien ajolosuhteiden ja työehtojen parantamisen ja Itävallan puheenjohtajakaudella esitettiin yleinen suuntaus, mutta sitä ei tullut mitään. Ja siihen on syyt. näki eh, tämä hyvin eh, ristiriitainen tilanne EPPn eh, e ja sosiaalidemokraattien välillä, joka ei salli minkäännäköistä liikahdusta. Ja toisekseen myös se, että tässä, tätä on johdettu kaoottisesti alun perin ja joka on itse asiassa ollut, koordinaattorien kokoukset ovat olleet jopa antidemokraattisia. Oui, oui, oui, je vous ai vu, Madame Deline. Edustaja Dilli, kyllä näin teidän merkin, älkää huoliko. Otetteko edustaja Dilliltä vastaan sinisen kortin kysymyksen? Edustaja Meijer, kyllä. Nyt. Olkaa hyvä. Minä en hyväksy, että täällä parlamentissa asetetaan kyseenalaiseksi minun kompetenssini liikennevaliokunnassa. Erityisesti en tätä hyväksy siksi, että teidän ryhmänne todella haluaa nakertaa eurooppalaista hanketta sisältä päin. Ja valiokunnan puheenjohtajana minä teen kaikkeni, jotta työntekijöiden olosuhteita voitaisiin parantaa. Voin tämän suoraan teille sanoa kasvotusten. En tiedä, kuka te kuvittelette olevanne, kun te arvostelette minun puheenjohtajuuteni laatua, mutta tällaista en kyllä hyväksy. Rova Deli, teidän täytyy nyt vain hyväksyä tämä. Te tiedätte itse, että te järjestitte myös tällaisia epävirallisia koordinaattorikokouksia ilman, että sinne kutsuttiin kaikkia ryhmien koordinaattoreita. Jos te kysytte minä, minä itseäni pidän, minä te pidätte itseänne, jos te tuollaisia kokouksia järjestätte. Se on antidemokraattista. Nyt emme käy keskustelua enää sinisten korttien kysymysten kautta. Siirrymme eteenpäin. Edustaja Lukashevska, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin vedota puhemiehen ja kaikkiin poliittisiin ryhmiin. Ei nyt käytetä enempää aikaa tähän pakettiin tällä mandaattikaudella. Meillä on yli 1500 tarkistusta. Ei ole mahdollista löytää kompromisseja tai ainakaan järkeviä kompromisseja. Me emme ole valmiita viemään loppuun tätä liikkuvuuspakettia niin, että se olisi selkeä, läpinäkyvä ja kunnioittaisi sisämarkkinoita ja rajoittaisi epäreilua kilpailua. Emmekä me myöskään onnistu tässä sen vuoksi, että tätä ei voida täytäntöön panna. Olen samaa mieltä edustaja Delin kanssa. Meidän ei pitäisi vain katsoa omien maittemme etuja. Hyvät naiset ja herrat, mitä Euroopan parlamentissa nyt oikeastaan tapahtuu, se on häpeällistä. Luonnollisesti meidän täytyy taistella äh, vääriä asioita ja tämmöistä vastaan, mutta entä sitten tyhjät ää, äh, ajot? Eikö sitäkin vastaan pitäisi voida tehdä jotain? Samoin kuin työntekijöiden äh, lähettäminen maantieliikenteessä. Me sovimme tästä ja sitten te haluatte rajoittaa sitä ja rajoittaa myös paluuta asuinpaikkaan viideksi päiväksi. Entä sitten hotelliyöpymiset? Kun näitä tällaisia hotelleja tai yöpymispaikkoja ei ole, eikä ole tällaisia nimettyjä turvallisia parkkipaikkoja – minä itse varjoesittelijänä olin täysin valmis. Ograniczenie konkurencji to jest niegodne. Madame Lukaszewska, il y a une carte... Edustaja Lukaszewska, teillä on edustaja Hatkelta. Sinä se kortin kysymys, otteko sen vastaan? Olkaa hyvä. No. So, jetzt geht's. Ich hätte zwei konkrete Minulla on kaksi konkreettista kysymystä kollegalle. Ensinnäkin, kun te puhutte sisämarkkinoiden vapaudesta puheenvuorossanne, tarkoitatteko te sisämarkkinoiden vapaudella sitä, että sisämarkkinat olisivat vapaita sosiaalista säännöistä? Ja sitten kun ajatellaan, että vaalitkin ovat pian tulossa, niin eh, miten kauan tällaisesta lainsäädännöstä pitäisi keskustella niin, että se olisi kypsä päätettäväksi? Ja mihinkä meidät sitten on edes valittu, jos eh, me nimenomaan eh, työolosuhteiden parantamisen? Olen puhunut paljon esimerkiksi puolalaisten rekkakuskien kanssa, jotka pitävät tilannetta epäreiluna. Olkaa hyvä, voitte vastata. Vielä emocji i niemożność uzyskania kompromisów, aby zakończyć ten pakiet w tej kadencji, łącznie z trialogami, to po pierwsze. Niin, nimenomaan meidän piti viedä tämä asia trilogiin niin, että me voimme tukea, auttaa kansalaisitamme. Ja, ja, ja jos ajatellaan kapotaasia, jos se menee eri maihin, niin silloin se on lähetetty. Nämä kuskithan ovat, kuskit ovat poissa perheensä luota, eli tämä iskee aina näihin kuljettajiin. Minkä vuoksi esimerkiksi transitliikenne olisi lähetetty työntekijä. Kuljettajat hän ajavat useiden maiden lävitse. Te yritätte vain rajoittaa kilpailua. Madame de Monte, un... Edustaja de Monte, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan aluksi sanoa, että meidän pitäisi muuttaa tämän paketin nimeä sillä liikkuvuuspaketista. Meidän pitäisi siirtyä ehkäpä liikkumattomuuspakettiin. Jo kuukausien ajan olemme nähneet pallottelua täysistunnon ja tranvaliokunnan välillä. Ja nyt meidän pitäisi äänestää ja valitettavasti vieläkin väittelemme vain asiasta. Me olemme tehneet töitä tähän asti, me olemme tehneet kapostaasiin liittyviä kompromisseja, lepoaikaan liittyviä kompromisseja. Minulla on jonkin verran epäilyksiä tämän rajan ylittävän kapotaasin suhteen. Uskon, että tähän liittyy illuusioita. Mutta kaiken kaikkiaan me olemme tehneet edistystä, saaneet edistystä aikaan. Ja kun katsomme älykkäitä ajopiirtureita, se on suureksi hyödyksi. Me voimme parantaa kontrolleja niiden myötä. Meidän pitäisi äänestää asiasta tämän lainsäädäntökäydön aikana sillä me olemme nyt tehneet yritysten ja kansalaisten eduksi töitä. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Zlotowski, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Szanowni państwo. Hyvät naiset ja herrat, Mistä tässä nyt oikein puhutaan? Me puhumme niistä olosuhteista, kuljettajien työolosuhteista ja heidän lepoajoistaan, ajopiirtureista. Ja me hyvin ymmärrämme sen, että näistähän me emme nyt keskustele. Minkä takia kuljettajat, rekkakuskit nyt osoittavat mieltään Euroopan parlamentin edessä? Koko liikennepaketissa ei ole kyse liikenteestä, siinä on kyse eh, yksinkertaisesti siitä, että Euroopan äärialueilla, erityisesti Itä- ja Etelä-Euroopan maissa, ja niiden asemasta liikennemarkkinoilla. Ja kyse, ei ole siis kyse ajo- ja työolosuhteista, vaan kyse on siitä, että yht Euroopan sisämarkkinat ollaan jakamassa. Me liityimme vuonna 2004 Eurooppaan ja silloin hyväksyimme sen, että eh, meillä oli yhtenäismarkkinat myöskin liikennealalla ja tätä yritetään nyt päästä eroon ja tässä puhutaan eh, näistä työ- ja ajo-olosuhteista ja niin poispäin, että puhutaan, että mikä kompromissi tämä nyt oikein on. Meillä on puolitoista tuhatta muutosesitystä, joista pitää, eh, onko tämä kompromissi. Tässä ei ole minkään valtakunnan kompromissia ja me, ää, tästä ei pitäisi äänestää, vaan, vaan ensi, siitä ensi täysistunto. Teille on siis kysymys edustaja Ertugilta. Oletteko sen vastaan? Kyllä. Olkaa hyvä, edustaja Ertug. Kiitokset, hyvä kollega. Haluaisin esittää kysymyksen. Kun kuuntelen tätä keskustelua niin, ja näitä, jotka juuri ovat puhuneet, ihan kuin te ette olisi olleet paikalla viime kuukausina. Te ja edustaja Lukashevska olitte minun mietintöni varjoesittelijöitä ja me olemme yhdessä tehneet näitä kompromisseja kollega Telitskan ja, ja Kyllösen kanssa ja sopineet niistä. Joten mitä tämä nyt oikein on? Te olitte paikalla, ensin te kannatitte ja nyt yhtäkkiä vastustatte. Tämä on totuus. Szanowny panie pośle, nie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy. Hyvät edustajat, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tapaamme tänään. Niin, toki, niin, olen tukenut kompromissiehdotuksia, eh, mutta, ne hyl- mutta enemmistö hylkäsi ne viime vuonna. Nyt me emme puhu mistään kompromisseista. Tänään me puhumme vastakkainasetteluista hyvät edustajat, todellakin ristiriitaisuuksista, joita ja me puhumme sisämarkkinoista. Uh, thank you. First of all, I Paljon kiitoksia aivan aluksi. Pahoittelen suuresti parlamentin puhemiehen päätöstä, sillä tämä tulee johtamaan siihen, että ensi viikolla meillä tulee olemaan yhtä paljon tarkistuksia, jotka jälleen kerran esitetään. Menettely tekee tämän mahdolliseksi. Toiseksi pahoittelen sitä, että puhemies ei ole vastannut kollegoille Ertu Kyllönen ja minä itse ja EPPn kollegoille. Tietenkin me halusimme kompromisseja. Meillä on hyvin paljon tarkistuksia, mutta näissähän on tarkoitus. Meidän täytyy olla nyt rehellisiä. Nämä tarkistukset esitettiin, jotta menettely tukkeutuisi ja te monet ovat nyt vaatineet lykkäystä ei, meillä on kompromisseja ja ensi viikolla meidän täytyy päättää, äänestämmekö me sisämarkkinoista eh, sellaisena kuin se nyt ehdotuksessa on epätäydellisenäkin, mutta sellaisena, joka puuttuisi sosiaalisiin oikeuksiin, vai ryhdymmekö me näihin yksipuolisiin toimiin, kuten menneisyydessä, ja aiheutamme sirpaloitumista sisämarkkinoilla. Tämä on teidän vastuullanne. Kiitoksia. Minulla on sinisen kortin kysymyksiä, mutta olemme hyvin myöhässä, joten nyt annan suoraan puheenvuoron edustaja Taylorille yksi pu- puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Very much, uh, uh chair. Kiitos paljon puhemies. Mielestäni on nyt tarpeen nyt mennä perusoikeuskirjan, jossa sanotaan, että jokaisella työntekijällä on oikeus työskennellä äh, olosuhteissa, jotka kunnioittavat hänen turvallisuuttaan ja ihmisarvoaan. Ja me tiedämme, että pitkän eh, matkan rekkakuljettajilla eh, olosuhteet ovat todella epäterveelliset, epäturvalliset eh, ja sopimattomat. Ja jos ajatellaan sosiaalisia oikeuksia, joita tällä tavoin riistetään ja työsuhteet ovat epämääräisiä monissa maissa, monien kuljettajien odotetaan yöpyvän olosuhteissa, jossa ei ole su- suihkuja vessa mahdollisuutta. Tämä ei ole kyse, tässä ei ole kyse vain oikeuksista, vaan siinä on kyse myös liikenneturvallisuudesta. Kun katsotaan nyt tilastoja, niin, e, työn, e, niin kuljettajan väsymys on merkittävä onnettomuuksien taustasyy EUn e teillä. Sen takia tarvitaan siis kahden viikon viiteaika lepoajoissa ja että me emme e, pyri lisäämään tätä ja lisä se tulisi viettää hotellissa e, ja tämä, en pidä tästä, tästä tuhansien muutosesitysten e, sekamelskasta. Se ei todellakaan ole meidän vastuumme kantamista, koska todellakin meidän täytyy Tästä tulee kyllä. Paljon kiitoksia. Totean uudelleen, että en voi ottaa sinisen kortin kysymyksiä vastaan. Me olemme hyvin myöhässä tänä aamuna. Meillä on hyvin pitkä puhujalista. Edustaja Käri, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvon kollega, tänä keväänä minä kävin vierailemassa Filippiini rekkakuskien luona Tanskassa. He saivat työluvan ja sitten heidät äh, lähetettiin Eurooppaan ajamaan 15 kruunun tuntipalkalla. Hyvät kollegat, 15 kruunua. Heidän kollegansa saivat huomattavasti paremman palkan. Sellaisen palkan, jolla voi elää. Ja sitten he, luonnollisesti nämä kuljettajat miettivät, että miksi he saivat niin paljon huonommat työehdot. Nämä kuljettajat kertoivat myös, miten he ajelivat ympäri Euroopan maanteita todella väsyneinä. He saattoivat ajaa kuorma-autossa tai rekassa jopa 16 tunnin jaksoja. Ja heidän elämänsä ja kokemuksensa ovat osa EUn sisämarkkinoita. Ja meidän viestimme parlamentissa on hyvin selvä. Haluammeko me suojella vain sisämarkkinoita vai haluammeko suojella työntekijöitä? Työntekijöitä on minun vastaukseni. Edustaja Ahvenanty, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, Kapotaasin uudistaminen, äh, tämä liikkuvuuspaketin äh, työaikasäännöt ja työntekijöiden suojelu osoittaa sen, että Euroopan unioni on yhtä sosiaalinen kuin entiset Itä-Euroopan maat olivat demokraattisia. Tämä vaatii nyt lähestulkoon kaksi vuotta ja nyt aivan viime hetkillä käyty väittely osoittaa sen, kuinka Euroopan unioni ei onnistu työntekijöitään suojelemaan. Ja tämä osoittaa myöskin sen, kuinka paljon jäsenmainen taloudelliset intressit ovat ristiriidassa keskenään hinnalla millä hyvänsä